Right, good afternoon, everybody. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Oi, korviini kantautuikin hyvin kiinnostavan kuuloista kieltä. Tähän tämä mahtoi olla. Aivan ensin ehdottaisin, että hyväksymme esityslistaluonnoksen. Kukaan ei näytä vastustavan, joten esityslista on hyväksytty. Sitten 16.17. joulukuuta 2013 kokouksemme pöytäkirjan hyväksyminen. Pöytäkirjahan on teille kaikille toimitettu. Kukaan ei näytä vastustavan, joten pöytäkirja katsotaan näin hyväksytyksi. Ja nyt onkin mukavaa jatkaa talouspoliittista vuoropuhelua ja keskustelua neuvoston puheenjohtajan kanssa. Vierainamme on Kreikan valtiovarainministeri Jannis Stournaris, joka keskustelee kanssamme näistä kysymyksistä. Ensin hän saa 10 minuutin alustuspuheenvuoron ja tämän jälkeen käymme sitten jäsenten kanssa keskustelua kysymysten ja vastausten kautta. Täällä puhujalistalla onkin jo nimiä ja nämä puheenvuorot jaetaan Dontin järjestelmän mukaisesti. Ja on kiinnostavaa varmasti äh, nähdä äh, Stornasin huomiot, että Kreikka on ottanut puheenjohtajuuden harteilleen, ei suinkaan kriisimaana, vaan maana, joka on matkalla kohti helpotti äh, vakaampaa taloudellista tilannetta, mutta kyllä teillä pitkä matka vielä on varmasti. Tästä ollaan puhuttu valiokunnassa ennenkin, mutta kyllä te hyvän matkaa olette jo edenneetkin Kreikassa. Hienoa, että te ja pääministeri olette myönteisellä mielellä, mitä markkinoihin tulee. Ja tässä positiivisessa hengessä tietenkin odottelemme myös nyt sitten kaiken sen lainsäädännön loppuun saattamista ja täytäntöönpanoa, jota täällä on valmisteltu. Olkaa hyvä ministeri. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minulla on todella suuri ilo olla täällä ja kunnia olla teidän joukossanne tänään. Ja minä pyrin antamaan teille nyt kuvauksen siitä, minkälaiset prioriteetit meillä on. Ja pyrin myös vastaamaan kaikkiin niihin kysymyksiin, joihin te haluatte sitten vastata jälkeenpäin. Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus on suuri haaste Kreikalle. Tästä, tästä kaudesta odotetaan tulevan haastava Ja, ja se päättyy sitten näiden, sen aikana on myös nämä Euroopan parlamentin vaarin. Meillä on hyvin suuret työttömyysluvut, erityisesti nuoristen keskuudessa, Etelä-Euroopassa. Ja myöskin sosiaaliturva on sellainen asia, jota hyvin paljon tässä pohditaan. Kreikka, joka on kokenut solidaarisuutta muilta mailta pyrkii nyt sitten ottamaan esille kaikki nämä teemat ja edistämään integraatiota edelleen sillä tavalla, että sosiaalista kohesiota eh, vahvistetaan ja saadaan kansalaisille eh, vaurautta ja sitä kautta lisää työpaikkoja. Me tiedämme, että meillä on hyvin tiukka aikataulu Parlamentin viime täysistunnossa, eh, viimeinen istunto pidetään puolessa välissä huhtikuuta. Ja tästä syystä ja Euroopan parlamentin avustuksella eh, meillä on etupainotteinen puheenjohtajakausi. Kreikka on tullut pitkän matkan vuodesta 2009. Niin, kiitos, että mainitsitte tästä asiasta aikaisemmin. Maa kärsi kaikista niistä seurauksista, jotka aiheutuvat kaikkiin, kaikkein vaikeimmasta talouskriisistä maailmassa sitten 29. Ihmiset uhrautuivat ja meidän eurooppalaiset kumppanimme antoivat meille, meille tukeansa, niin me olemme tässä saaneet nyt jo voimiamme takaisin. Meillä on kaksi strategista eh, valintaa maana tehtynä. Ensimmäinen oli 89, eh, jolloin me tulimme tähän Euroopan unionin perheeseen. Ja toinen päätös oli sitten 2001, eh, jolloin me liityimme euroalueeseen. Nyt me olemme puheenjohtajamaana, ne emme suinkaan kriisimaan roolissa, vaan maana, joka on elpymässä, kuten puheenjohtaja sanoi. Me haluamme vahvistaa ja syventää talousta kumppanuutta ja me jatkamme niistä hyvistä tuloksista, joihin Liettua pääsi. Nyt minä haluaisin herra Rimanta Stadiusta kiittää edeltäjäni, joka on onnistunut hyvin vastuullisesti hoitamaan näitä päivittäisiä asioita ja hänellä on ollut siihen asiantuntemusta nämä kokoukset, joita olemme pitäneet ja myöskin parlamentin kanssa ja puheenjohtajistokokoukset ja puolueryhmien kanssa pitämämme kokoukset kautemme alussa ovat olleet hyvin eh, antoisia. Näiden kokousten aikana me olemme saaneet aivan suoraa ajankohtaista tietoa kaikista niistä painopisteasioista, joita parlamentilla on. Epävirallinen ECOFIN kokous, joka pidetään huhtikuussa Atenassa, ja me haluaisin, haluaisin puheenjohtajan tästä kutsua sinne mukaan, niin siinä meillä on ta- mahdollisuus puhua näistä sosioekonomisista seurauksista, seurauksista, joita kriisillä on ollut. Voimme tutkia, mitkä olisivat kaikkein tehokkaimmat tavat rahoitukseen, erityisesti PK-yrityksille. No nyt sitten pankkiunioni. Se on ennakkoedellytys eh, sille, että me olemme taloudellisesti luotettavia ja varsinkin kun me pyrimme likviditeettiä lisäämään Euroopassa ja vakauttamaan taloutta. Mitä on tässä talletusdirektiivimuutoksia tehty ja, ja myöskin tätä kriisiratkaisumekanismia koskevat säädöt ovat eh, asioita, jotka, jotka vielä tämän parlamentin kaudella etenevät juohevasti. Epäilemättä tässä on kysymyksessä avainelementit pankkiunionista, ja nämä ovatkin meidän prioriteettejamme Kreikan kaudella. Tämän lainsäädäntökauden aikana niiden valmiiksi saattaminen on tärkeää. Me kai tiedämme, että, että meidän täytyy tehdä kompromisseja, jotta saamme tehokkaat mekanismit toimimaan. Joulukuun sopimusta noudatellen me olemme aloittaneet eh, trilogit hyvin aikaisin jo tammikuussa ja me pyrimme nyt eh, sitten saamaan lähemmäksi näitä parlamenttien kantoja ja niin, että kaikki osapuolet olisivat siinä mukana. Me tiedämme hyvin, että meillä on vain kolme kuukautta aikaa saada kaikki valmiiksi. Ja siksi tämä aika onkin hyvin tärkeä tekijä tässä. Kaikkien pitää olla joustavia ja kaikkeen pitää ymmärtää se, kuinka tärkeää on tätä euroaluetta vahvistaa. Kun Kreikka on nyt ECOFIN-neuvoston puheenjohtaja, niin me pyrimme syventämään emu aluetta ja myöskin kansallisia talouspolitiikkaa, kansallista talouspolitiikkaa kaikissa maissa. Ja me haluamme myöskin edistää kaikkia niitä reformeja, jotka vievät kasvua eteenpäin. Samassa yhteydessä Kreikka tulee keskittymään siihen, että emun sosiaalinen puoli kehittyy. Meidän mielestämme se on ennakkoedellytys sille, että kohesio ja solidaarisuus säilyy Euroopassa. Uskomme myös vakaasti, että talouspolitiikan vakauttaminen on sellaista, että se voidaan tehdä yhtä aikaa sosiaalipolitiikan toimivuuden kanssa. Me emme saa päästää euroskeptisismiä vallalle. No sitten eurooppalainen ohjausjakso. Olen hyvin iloinen, että minä olen tähän interparlamentaariseen konferenssiin voinut osallistua siihen, joka tänään päättyy. Ja jossa Euroopan parlamentti ja Kreikan parlamentti olivat yhdessä puheenjohtajina. Konferenssi tarjosi meille avoimen foorumin, jossa me voimme vahtaa näkemyksiämme ja löy- pystyimme löytämään sopia, sopivia tapoja kannustaa Eurooppaa kaiken tasoiseen demokraattiseen päätöksentekoon. Tiivis yhteistyö kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamenttien välillä toteutuu tähän, tässä. Irlanti on tätä omaa asiansa hoitanut hyvin ja Kreikan täytyy nyt tätä neljättä ohjausjaksoa hyvin ryhtyä hoitamaan. Euroopan parlamentin täytyy aivan oikein ottaa nämä asiat omakseen, ja se on käynyt hyvin ilmi tässä parlamentaarisen viikon ohjelmassa. Meidän täytyy vahvistaa uskottavuutta tässä prosessissa ja meidän täytyy myös systeemi, systemaattisesti vahvistaa erityisesti sellaisia politiikan aloja, joita joulukuun neuvostossa on päätetty. Ensimmäistä kertaa vuosikasvuennusteessa on, on otettu huomioon, kuinka millä asteella näitä suosituksia on pantu täytäntöön viime kesäkuusta lähtien. Kreikan puheenjohtajuuskauden aikana pyritään siihen, että sekä taloudelliset että sosiaaliset seikat saavat riittävää huomiota sekä EMKossa että ECOFINissa tämän tulevan eurooppalaisen ohjausjakson aikana. Tänä vuonna Euroopan komissio suunnittelee antavansa maakohtaisia suosituksia heti parlamenttivaarien vaalien jälkeen. Ja tämä on hyvin, hyvin tiukkaa, koska aikataulu on todella kireä. Nämä makroekonomiset tasapainovalvonnat ovat hyvin haastavia tehtäviä kaikille osapuolille. Maakohtaiset suositukset, jotka me hyväksymme kesäkuussa, tulevat perustumaan näihin. Pitää erityisesti keskustella tästä kehyksestä Euroopan, eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä. Sitten talouden pitkäaikainen rahoitus. PK-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka. Ne edustavat 99 eh, prosenttia yrityksistä ja 70 prosenttia työllisyydestä. PK-yritykset eh, ovat kestävän kasvun oleellinen osa ja meidän täytyy miettiä keskusteluissa, kuinka rahoitusta voidaan eh, edistää sillä tavalla, että nämä yritykset saavat lainoja ja voivat sitten luoda puolestaan uusia työpaikkoja. Erityisen tärkeänä pidämme eräitä aloitteita, kuten yhteistä aloitetta, jonka on tehnyt Euroopan investointipankki ja komissio. Siinä on kysymyksessä se, että pk-yritysten rahoitusta helpotetaan. Eurooppalainen investointirahasto ja eh, kaikki nämä säädökset eh, ovat tarkoitetut pk-yritysten eh, aseman parantamiseen. Likviditeetin olemassa oli puute on siis pahentanut kriisiä ja tätä elementtiä on selvästi aliarvioitu, erityisesti niissä perifeerisissä Euroopan maissa, joissa kriisi on ollut hyvin voimakas. Sitten vielä verotukseen. On hyvin tärkeää eh, tehdä oikeita toimia Euroopan tasolla eh, sellaisia veromenettelyjä vastaan, jotka vievät kansalaisilta usko, usko, uskoa ja jotka kannustavat veronkiertoon. Meillä on eh, tämä säästödirektiivi, joka on myös prioriteeteissamme. Kreikka tulee kiinnittämään huomiota niihin keskusteluihin, joita käydään kolmansien maiden kanssa ja niiden sen mandaatin puitteissa, joka viime keväänä hyväksyttiin. Verotus on yhä enenevässä määrin tärkeä sektori ja me haluamme me myös työskennellä sen eteen, että verotustietoja automaattisesti eh, vaihdetaan jäsenvaltioiden kesken. Ja varmistamme, että Euroopan unioni jatkossakin koordinoidusti koko ajan vaikuttaa tähän työhön niin, että tällainen tiedonvaihto on pysyvä. Julkinen talous on hyvin suuren paineen alla nyt Euroopassa ja meidän täytyy toimia sillä tavalla, ettei, ettei veropohja mitenkään murene. Neuvosto katsoo näitä asioita todella tarkkaan ja ja, ja katsoo myöskin, miten direktiivit tähän soveltuvat. Sitten finanssitransaktiovero. Minä tiedän aivan hyvin, että Euroopan parlamentti tukee sitä voimakkaasti, ja me tulemme myöskin Kreikan kaudella jatkamaan keskusteluja neuvoston kanssa tulevina kuukausina. Me olemme lukeneet Liettuan kaudella tekstin ensimmäisen kerran läpi, ja nyt puheenjohtajamaa keskittyy tiettyihin yksityiskohtiin, jotka voidaan sitten tuoda maille tiedoksi, jotta ne voidaan sitten ottaa, ottaa huomioon näissä neuvoston hyväksymismenettelyissä. Sitten tämä finanssisektorin valvonta. Kreikka eh, tulee myös eh, muuttamaan asetuksia, jotka koskevat finanssisektoria ja sillä tavalla, että likviditeetti Euroopassa paranee. Me myöskin me myöskin tulemme seuraamaan markkinoiden kehitystä ja tämä on hyvin tärkeä askel siihen suuntaan, että me saamme avoimemmat ja vastuullisemman pankkisektorin, finanssisektorin. Uusilla säännöillä Euroopan unioni voi vastata kriisiin ja täytyy systeemistä riskiä pystyä vähentämään, jotta finanssimarkkinat toimivat hyvin ja että suojelua saadaan. Lainsäädäntöehdotukset, hyvä puheenjohtaja, olen ymmärtänyt, että te olette, olette tässä tärkeässä asiassa esittelijänä. Me yritämme edistää myös neuvostossa tätä työtä. Ja olen aivan samaa mieltä siitä, että riittävää suojelua täytyy pystyä järjestämään sekä investoijille että kuluttajille. Mitä Ripsein tulee Euroopan parlamentin Eh, mandaatin mukaan 20.11. Olen eh, rouva Peresiltä olen saanut raportin näistä asioista. Aivan kuten olen vastauksessani korostanut, minä tiedän aivan tarkkaan, minkä tasoista laatuista tietoa pitää kuluttajille jakaa ja investoijille. Ja minä aion myöskin viedä tätä ehdotusta edelleen eteenpäin. Usage 5-direktiivin soveltamisessa me olemme päässeet sopimuksen ja tässä myöskin käynnistyivät sitten keskustelut parlamentin kanssa 7.1. Meidän kaksi ehdotusta ei ole, eivät ole kovin kaukana toisistaan ja uskon, että tästä direktiivistä saadaan sopimus aikaiseksi näistä talletuissuoja-asioista. Kreikan Kreikka tulee myöskin edistämään maksumarkkinoita kilpailukykyisempiä sempiä maksumarkkinoita, jotka ovat edullisia ja jotka toimivat moitteettomasti avoimesti ja tällä tavalla kuluttajan eduksi. Minä toivon, että me eh, voimme näistä eh, maksutiliasioista myöskin saada eh, sopimuksen syntymään niin, että pankkiasiat yhtenevät. Meidän kansalaistemme täytyy pystyä arvioimaan ja vertailemaan maksuja, eh, mitä vähittäispankit heiltä eh, vaativat. Ihmisten täytyy saada perustili käyttöönsä Eh, se on kaikkien ihmisten, se on hyvin tärkeää Kreikalle. Tällä tavalla sosiaalinen yhteenkuuluvuus lisääntyy ja samalla tavalla myöskin kilpailua näiden eh, finanssiinstituutioiden välillä voidaan edistää. Meillä demokratia Kreikassa syntyy ja meidän maamme hyvin paljon arvostaa sitä roolia, joka Euroopan parlamentilla on lainsäädäntöprosessissa Euroopan unionissa. Ja katsomaan, minkälaiset perspektiivit Euroopan kansalaisille eh, annetaan. Parlamentti on hyvin tärkeä kumppani meille, kun me pyrimme näihin tavoitteisiimme, jotka ovat yhteisiä. Minä iloitsen jo ennalta tulevasta yhteistyöstä tulevien kuukausien aikana. Kiitos. Um, Kiitos paljon. Mennään suoraan kysymyksiin. Puheenvuoroja puhujalista ulkopuolelta ei ole nyt kyllä sitten jaossa. Pyytäisin, että Puhui sitten tiiviisti. Minä joudun kyllä viimeistään viiden minuutin kohdalla keskeyttämään puheenvuoronne. Ehkäpä kahden ensimmäisen puhujan kohdalla voin tehdä pieniä poikkeuksia, koska he nyt ovat asiasta vastuussa. EPP Korin. President and I would... Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluaisin onnitella teitä ja teidän hallitustanne siitä edistyksestä, mitä te olette tehneet äh, Vaikkakin kasvuluvut ovat vielä hieman hauraita. Te olette ryhtyneet budjetti konsolidointiin ja nyt se maksaa itsensä takaisin. Ja nyt rohkaisisin teitä jatkamaan ja pitämään kiinni tästä kunnianhimon tasosta, koska jos te todellakin haluatte kiihdyttää taloudellista kasvua ja työs, taistella työttömyyttä vastaan, niin silloin tarvitaan valtavaa kunnianhimoa. Samaa kunnianhimotasoa tarvitsemme myös Euroopan tasolla. Me tarvitsemme sitä, kun viemme päätökseen pankkiunioniin. Ja olemme todellakin pahoillamme siitä, että se, mitä me neuvoston kanssa yhdessä sovimme pelastusmekanismista, niin neuvoston kanta on nyt sellainen, että me pelkäämme, että me emme voi tätä saavuttaa. Ensinnäkin neuvoston hallinnollinen järjestelmä on hyvin hankala. Pankkeja ei voida pel- pelastaa yhden viikonlopun ylitse ja pankkeja täytyy kohdella samalla lailla riippumatta siitä, mistä jäsenvaltiosta ne tulevat. Joten tilanne on vielä vakava. Mutta me haluamme löytää ratkaisun ennen Eurooppa-vaaleja. Mutta teidän täytyy myös saada hyvin kunnianhimoinen mandaatti. Milloin te saatte sen? Koska silloin vasta me voimme käynnistää todelliset neuvottelut. Toisekseen emme ole, emme halua hallitusten välistä sopimusta, mutta sen täytyy kuitenkin olla täydentävä asetukselle. Voitteko te vahvistaa sen, mitä meille luvattiin trilogissa, että hallitusten välistä sopimusta ei viedä päätöksen ennen kuin pääsemme yhteiseen ö, sopimukseen tästä mekanism, pelastusmekanismista? Five minutes. No, tähän ei nyt mennytkään ihan viittä minuuttia. Katsotaan, voitte vastata, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mrs. Goldman. Kiitoksia kysymyksestänne. Aivan totta on, että kyllä meidän kunnianhimon tasomme Kreikassa on ollut hyvin korkealla ja useimmat tavoitteista olemme itse asiassa saavuttaneet 80 prosenttia tiestä matkalla kohti kestävää finanssitilannetta ja kilpailukykyä on jo kuljettu. Mitä tulee pankkiunioniin? Kaikki varmasti olemme yhtä mieltä siitä, että tarvitsemme vahvan pankkiunionin. Me olemme nyt oppineet kyllä tästä kriisistä, ottaneet opiksi ja kaikki varmaankin uskoakseni olemme yhtä mieltä siitä, mitä tarvitaan. Ehkäpä nyt näistä menettelyistä, joita tulee seurata, ollaan hiukan erimielisiä. Neuvostossa olemme kuukausia keskustelleet tästä aiheesta ja nyt me olemme Ähm, kulkemassa tätä laillista tietä. Ja varmasti kyllä näitä äh, käsityseroja voi olla, mutta tässä nyt prosessista tarvitaan nämä äh, ähm, yhteisymmärrystä. Ja ihan niin kuin on todettu, niin ei kyse ole yksinomaan sitä, että on tärkeää äh, päästä perille myös se, mitä tehdään matkan varrella, on tärkeää. Ja näin ollen mm, kaikkien täytyy ymmärtää tämä tilanne. En halua mennä yksityiskohtiin. Äh, jätetään yksityiskohdat neuvottelijoille, jotta päästään tosiaan äh, tähän yhteiseen tavoitteeseen. Mutta kyllä me olemme yhtä mieltä siitä, että on aivan keskeisen tärkeää, että sopimus saadaan aikaan. Euroalue ilman voimakasta pankkiunionia on epätäydellinen. Well, it may, yes, Elise. Um, well, I, I also ask a very concrete niin, minä kysyn hyvin konkreettisen kysymyksen. Voitteko te vahvistaa, että ECOFin neuvosto ei vie päätökseen hallitusten välistä sopimusta ennen kuin on saatu aikaan sopimus neuvoston ja parlamentin välillä tästä asetuksesta? I cannot confirm, uh, I, I cannot con- en voi tätä kyllä vahvistaa. Keskustelen tästä ensin neuvostokollegojeni kanssa. Okay, well it'll all come back to bite. No niin, Ekofinissähän tämä kyllä sitten tulee eteenne. Seuraavaksi SD-ryhmä Elisa Ferreira. No, what my colleague Corinne Fortman Cole just said. Jatkan äh, siitä, mitä Fortman Cole juuri sanoi. Me olemme parlamenttina täysin yksimielisiä tässä asiassa. Joten meillä oli yli 90 prosenttia äänistä takanamme ja se on todella vahva viesti. Teidän viimeinen kommenttini, kommenttinne oli minulle aikamoinen yllätys, koska me olemme saaneet tietää trilogin puitteissa, että hallitusten välinen sopimus, sitä ei viedä loppuun ennen kuin kriisiratkaisumekanismi on ratkaistu. Parlamentti miettii yhä vielä, miten toimia. Ja teidän ei olisi tullut ottaa pois tästä tekstistä niin suurta osaa, näin sanoi meidän oikeudellinen yksikkömme. Joten voitteko olla ystävällisiä ja tarkistaa tämän? Te sanoitte, että te haluatte sopimuksen, mutta parlamentti haluaa toki sopimuksen, mutta ei mitä tahansa sopimusta. Me haluamme hyvän sopimuksen, sopimuksen, joka on kestävä. Ja olette varmaankin tietoisia siitä, että jos me viemme tämän mandaatin, parlamentin mandaatin nyt päätökseen ilman, että sovimme kunnollisesta kriisin ratkaisujärjestelmästä, niin tällä tulee olemaan hyvin negatiivinen vaikutus ähm, myös valvontamekanismiin, joka astuu voimaan tänä vuonna. Ja sen vuoksi pankkien täytyy voida olla varmoja siitä, että seuranta on, tälle on järjestetty. Joten teillä on euroryhmä 27. ECOFIN 28. Ja sitten teillä on tämä hallitusten välinen sopimuskeskustelu. Ja voisimmeko sopia tai odottaa teiltä, että ainakin jotkut eh, asiat neuvoteltaisiin parlamentin kanssa, koska on aika ihmeellistä, että me istumme yhdessä ja olemme todenneet, eh, mitä eroavaisuuksia meillä on, mutta neuvostolta emme saa minkäänlaista tai neuvosto ei ole antanut Kreikalle minkäännäköistä mandaattia neuvotella parlamentin kanssa. Eli jos me todellakin haluamme tehdä mitä me äh, haluamme ja jos me, haluamme, jos me olemme sitä mieltä mitä me sanomme, niin tämä on todella monimutkaista ja aikaan vähän. Well, as you know... No niin kuin tiedätte, hallitusten välinen sopimus on Ecofinissa. Ja tietenkin Kreikan neuvottelijoilla on mandaatti neuvotella teidän kanssanne ja pyrkiä löytämään ratkaisuja, mutta en minä voi tässä vaiheessa todentaa, että kysymys, jonka esititte. Annetaan tälle nyt aikaa. Olkaa me nyt joustavia molemmat osapuolet, jotta voisimme löytää hyviä kompromisseja siellä, kun niitä löydettävissä on. Mutta viimeinen asia, mitä me molemmat haluamme, on varmaankin sellainen oikeusperusta, joka ei ole kyllin vakaa. Tämä on neuvoston pyrkimyksenä ja keskustelkaamme nyt hyvässä hengessä, olkaamme joustavia, niin varmasti löydämme yhteistä pohjaa tässä vaiheessa. emme saa vaarantaa lopputulosta. Yeah, I must say this, uh... Täytyy sanoa, että tuossa oli pari ihan äh, hyväkin lausetta lausumaa, että älkäämme ennakoiko nyt mitään ja olkaamme joustavia. Toivon, että puhutte samoja sanoja sitten siellä Ekofinissä. Hmm. Sitten äh, jos pyritte tosiaankin sinne puolimatkaan meitä vastaan, eikä niin, että olette 99 prosenttisesti siellä neuvoston kannalla, koska sitä me emme kyllä voi sallia. Seuraavaksi sitten äh, ALDE-ryhmän nimissä herra Wolf Klintz. Herr Minister, Sie haben äh, sehr viel erreicht für Ihr Land. Hyvä ministeri, te olette hyvin paljon monissa asiassa onnistunut ja se on oikein hyvä. Minä onnittelen teitä siitä. Jotta tämä myönteinen eh, kehitys olisi jatkuvaa, niin siihen ei riitä pelkästään se, että että, e, että on vähän ylijäämiä. Täytyy vain saada sellaiset edellytykset e, toim, voimaan, jotka kantavat ja myöskin sekä kotimaiset investoijat että ulkomaiset investoijat niin täytyy uskoa tilanteeseen. Nämä hokuttelevat e, puitteet vielä puuttuvat ainakin osittain kun minä puhun teidän maanne toimijoiden kanssa, niin minä aina kuulen, että he valittavat liiallisesta byrokratiasta, hitaasta päätöksenteosta ja, mm, ja todellakin ei, ei, tämä ei toimi mitenkään saumattomasti. Nyt haluaisin kysyä teiltä, että luotatteko siihen, että tälläkin sektorilla – saadaan paremmat edellytykset eh, sille, että tällainen korruptio ja hämärä talous eh, saadaan torjuttua. Kiitos. Well, thank you, Mr. Um, Clinch. Uh, I will answer this question as a... Kiitos. Minä vastaan nyt tähän Kreikan valtiovarainministerinä enkä Ekofinin puheenjohtajana. Joskushan ihmiset äh, sanovat, että Kreikka on tehnyt äh, kylliksi rahoituspuolella, mutta ei rakennepuolella. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Jos lukee OECDn viime vuoden raporttia, niin voi todeta, että, että siinä todetaan, että Kreikka on kriisin alusta alkaen ollut todellinen rakenneuudistusten mestari. Toki vielä tehtävää on esimerkiksi lisävapauttaminen, useampien ammattien ja markkinoiden vapauttaminen niin, että kuluttajat ja työllisyys hyötyisivät tästä. Mutta me olemme saattaneet päätökseen 70 prosenttia tarvittavista rakenneuudistuksista. Ja tämä on johtanut valtavaan työvoimakustannusten laskemiseen, kun ajatellaan ihan työvoiman yksikkökustannuksia, niin ne ovat laskeneet huomattavasti ja Kreikka on nyt palauttanut sen kilpailukyvyn, jota se on vuodesta siis vuodesta 2009 me olemme parantaneet kilpailukykyä sille tasolle, jolla se oli, eh, kun liityimme euroon. Tämän jälkeenhän se oli romahtanut. Ja näin eh, byrokratia on purettu huomattavasti byrokratian sijaan meillä on oikea punaisen maton kohtelu ulkomaisille investoinneille, eli otamme ne todella avosylin vastaan. Ja tämä työ ollaan nyt saattamassa päätökseen. Me olemme todella purkaneet byrokratiaa ja meidän julkista sektoriamme on kevennetty valtavasti. Virkamiehiä on nyt 200 000 vähemmän kuin vuonna 2009. Me olemme todella eh, saaneet eh, valtiostamme huomattavasti tehokkaamman. Mutta toki myönnän, että tulevaisuudessa tilannetta voidaan parantaa entisestään. Kiitos. Thank you very much. I love... Kiitos. Voi, tuo oli ihana kuulla tuokin uh, red carpet instead of red tape, eli punainen matto byrokratian sijaan. Olipa hienosti sanottu, todella mukavasti sanottu. Suomen kielelle valitettavasti ei kääntynyt. Ja sitten Ashley Fox. Thank you, President, and thank you, Minister. Kiitos puheenjohtaja, ja kiitos ministerille tästä esityksestä. Te saitte 110 miljardia euroa rahaa 2000, 2010 ja sitten kaksi vuotta myöhemmin suuren summan. Ja vaikka näin paljon tätä rahaa tuli pois, niin, niin 1,4 miljardia on työttömänä ja 57 prosenttia on työttömänä Kreikassa. Se on todellakin yllättävää. Miten, miten tätä voidaan pitää taloudellisena onnistumisena? Thank you, thank you, Mr. Fox. I will also answer. Kiitos herra Fox tähänkin kysymykseen vastaan Kreikan valtiovarainministerin ominaisuudessa. Mm. Valitettavasti talous eh, ei ole eh, niin kuin fysiikka musta-valkoista. Joskus tarvitaan aikaa ja joskus eh, asiat vähän kestävät. Ja ihan niin kuin aiemmin totesin, numerot ovat parantuneet ja me olemme poistaneet kriisin kaksi syytä esimerkiksi budjettialijäämä ja sitten meillä on vaihtotaseen ylijäämä nyt entisen alijäämän sijaan. Mutta niin kuin taloustieteestä tiedät, tiedätte, niin ne numerot paranevat siihen asti, että mm, työttömyys niin, siitä, että numerot paranevat siihen, että työttömyys vähenee ja ihmiset tuntevat jälleen luottamusta, menee hiukan aikaa. Ja nyt me tarvitsemme tukea Euroopan parlamentilta ja me tarvitsemme tukea työmarkkinaosapuolilta, että ihmiset ymmärtäisivät, että me olemme oikealla tiellä. Talous on nyt elpymässä, mutta nyt ihmisten luottamusta vielä tarvitaan. Ja nyt olemme todella 80 prosenttia tästä Äh, matkastamme kohti täydellistä pelastusta jo kulkeneet, mutta nyt ihmisten täytyy vielä uskoa, että tämä viimeiset 20 prosenttiakin on, on jaksettava kulkea ja sitten ollaan perillä. Äh, esimerkiksi työttömyyskin, se on hiukan jo, se on hiukan jo vähentynyt, ei paljoa, mutta pikkuisen. Ja yhdeksällä teollisuussektorilla – olemme kokeneet työvoiman lis- tarpeen lisääntyneen viimeisen vuosineljänneksen aikana. Eli tässä ollaan nyt aivan oikealla tiellä oikeaan suuntaan menossa. Ja minä todella toivon, että minulla olisi vielä, vielä tätäkin parempia uutisia. Mutta olen aivan varma siitä, että puheenjohtajakautemme lopussa, sitten kun tulen jälleen tapaamaan teitä, niin minulla on vielä parempia työllisyys- ja kasvulukuuutisia uutisia kuin mitä minulla nyt on. Lama on kestänyt kuusi vuotta ja on hyvin, hyvin todennäköistä, että tämä vuosi on nyt sitten ensimmäinen vuosi, jolloin äh, saadaan kasvua plussan puolella. Kiitos. No niin, kiitoksia. Kiitos. Tietenkin Kreikan tilanne on erittäin kiinnostava. Muistuttaisin nyt jäseniä siitä, että me erityisesti olemme täällä nyt keskustelemassa työstä ECOFINin puheenjohtajan kanssa. Seuraavaksi Philip Lamberts Vihreät. Thank you, Chair, but it's hard of course to resist the temptation. On tietenkin hyvin vaikea pidättäytyä puhumasta tästä pienestä maasta, jolla on niin merkittävä rooli Euroopassa jo aikaisemmin ja nyt taas. E, te mainitsitte tässä tieteen, kvanttumin, sehän on fysiikan termi, ja eikä sillä deterministinen, ehkä te käytitte sitä vähän väärin. Mutta insinöörinä minä esitän sitä, että, että talouselämä ei ole mitään eksaktia tiedettä, mutta silloin kun politiikkaa pyritään luomaan, niin silloin ekonomistit väittävät, että näin on. Ehkä eh, puolet, eh, eh, puolet teidän kansastanne ei ollenkaan hyväksy teidän näkemystänne jo onnistuneesta tilanteesta. No sitten hyvin on tämä verotuskysymys. On aina mukavaa kuulla, kun neuvosto sanoo, että pyritään etenemään verotusasioissa, mutta kun tämä tulee sellaisesta maasta, jossa verotuksen tehokkuus on mitä on, niin todellakin pohdin sitä, että kuinka uskottava teidän eh, argumenttinne ovat. Eh, minä haluan, että oikeutta tuodaan eh, Kreikallekin, eikä, eikä aseteta kohtuuttomia ehtoja tälle talousavulle. Mutta kuitenkin se, että verotuksen sektorilla te ette edisty, niin ei Euroopassa, mutta ei teidänkään maassa edistytä. Minä näen, että teidän puolueenne ja työväenpuolueet teidän maassa, niin joten haluaisin kysyä, että onko tässä nyt mitään, mitään toivoa siitä, että verotustilanne paranee? Well, again, this uh, I will answer as, as a Greek No, minä vastaan kreikkalaisena valtiovarainministerinä, ekonomistina. Verotuksessa tänä vuonna Kreikka on tehnyt suuria edistysaskeleita. Me olemme hyväksyneet lainsäädäntöä, me olemme tukkineet porsaan reikiä ja ensimmäisen kerran vuodesta 2001 me olemme ylittäneet tavoitteet. Vuoden 2013 verotulot olivat kolmella prosentilla yli tavoitteen, joten me olemme ottaneet opiksi verotuksessa meillä on uusi aloitus. Me olemme hyväksyneet hyvin uuden aikaista lainsäädäntöä ja haluan tehdä yhteistyötä neuvoston, komission ja parlamentin kanssa, jotta voisimme estää verokiertoa ja veropetoksia, koska se mitä meillä Kreikassa oli, koko verojärjestelmän rapautuminen on koskenut periaatteessa koko Eurooppaa. Mitä sitten verotuksen oikeudenmukaisuus? Tässä on sellainen, että eh, tässä se, että on verotussäännöt, mutta niiden täytäntöön pano on eri asia. Ja miten voidaan vakuuttua siitä, että verotus on tasapuolista eh, kaikkien kansalaisten kohdalla? Voimmeko luottaa siihen, että ne, joilla on leveimmät harteit eh, Kreikassa, kantavat suurimman velvoitteen veromakseina. In, uh, very strict Me olemme ryhtyneet erittäin tiukkoihin toimiin eh, verohallintomme parantamiseksi. Tiedätte, että veron eh, välttely, mm, sanoitte, että olette insinööri, niin tämähän liittyy kahteen todennäköisyyteen. Ensinnäkin se, että onko vaarana jäädä kiinni, ja sitten se, että onko vaarana joutua rangaistuksi. Me olemme nyt lisänneet näitä kahta todennäköisyyttä huomattavasti. Nimittäin me olemme palkanneet verotarkastajia, jotka ovat todella menestyksekkäitä, ja me olemme myös koventaneet rangaistuksia. Kun katsotte, kuinka paljon meillä on rikkaita nyt telkien takana, tämä määrä on todella lisääntynyt. Todella monet rikkaat ovat nyt telkien takana. Sitten Niklas Juntis vihreistä. Kiitos ministeri. Toivotan teidät tervetulleeksi Ekofinin puheenjohtajana meidän valiokuntaamme. Me olemme tänään jo teitä kuulleet ja kuulleet paljon onnitteluita teidän toteutuksillenne, mutta me tiedämme myös hyvin, että Kreikka on humanitaarisen kriisin partaalla ja työttömyysluvut ovat uskomattomat. Minun kysymykseni on hyvin konkreettinen. Se, mitä te juuri sanoitte, nimittäin, että olette vaatimaton ekonomisti. Olli Renhän sen sanoi ensimmäisen kerran tässä muutama päivä sitten. Voitteko te antaa arvionne siitä, mitä Reen sanoi, joka sanoi, että vuoden 2010, jos vuoden 2010 ei olisi Kreikka autettu, niin kaikki olisi siirtynyt vielä muihin maihin. Eli, eli tavallaan Kreikan talous uhrattiin, jota pelastettiin muu Eurooppa. Sitten pankkivalvonta ja pankkiunioni asiaan. Sen perusteella, mitä me tiedämme, niin pankkien keskitetty valvonta tulee olemaan tämä 8 prosenttia ja Kreikan pankeilla se on vuonna 2014 9 prosenttia. Johtaako se huonompaan käsittelyyn? Kaksi miljardia on annettu viitattu näihin pankkien likviditeettiohjelmaan, mutta pankit eivät voi kuitenkaan äh, sitä lainata, koska he eivät täytä oman pääoman kriteereitä. Proton, ähm, No, kiitoksia. Aivan ensin haluaisin muistuttaa, että Kreikan kansa on todella tehnyt valtavia uhrauksia viime vuosina, mutta kyllä tilanne nyt on aivan selvästi parantunut ja vuodesta 2014 alkaen kaikkien ennusteiden mukaan ollaan vakaassa tilanteessa ja tämän jälkeen tulotaso varmasti tulee jopa nousemaan tai nousemaan nyt näiden kovin monien työttömyyden ja reaalitalouden kutistumisen leimavien vuosien jälkeen. Kuitenkin puhuisin tässä myös solidaarisuudesta. Solidaarisuus on ollut koetuksella ja 240 miljardiahan me olemme saaneet luottoina ja ehtoja on parannettu ja keskikorko on kahdessa prosentissa. Ei se ole ollenkaan huonoa. Ja kun ajatellaan takaisin maksua, niin tätä on nyt pidennetty 30 vuoteen ja neuvotteluissa Troikan kanssa käydään neuvotteluja edelleen, kun ajatellaan euroryhmän tekemiä päätöksiä viime vuonna, niin nämä, tämä uusi oikeusperusta saattaa mahdollistaa ähm, uudenkin velkojen purkamisen. Äh, velka taso on parantunut jatkuvasti ja tämä on se kaikkein paras ja varmin tapa saada aikaan parannusta ylipäätään. Meidän on huolehdittava likviditeetin lisääntymisestä koko Euroopassa ja parempi pankkiunioni tulee huolehtimaan myös siitä, että tavalliset pankit ja EIB saavat nekin lisärahoitusta. Emme me halua katsoa taaksepäin menneisyyteen. Nyt haluamme katsoa tulevaisuuteen ja tulevaisuus perustuu kyllä hyvin paljon myös niille uhrauksille, joita Kreikan kansa on tehnyt. Minä en ole yhtä pessimistinen kuin te. En ole kanssanne samaa mieltä. Minä uskon, että kreikkalaisten tulevaisuus näyttää paljon paremmalta. Niin, ja äh, unohdin sanoa vielä pankeista seuraavaa. Luonnollisesti pankkeja on kohdeltava samoin. Nyt neuvotellaan siitä, että äh, Euroopan pankkien olosuhteet tulevat kaikkialla olemaan samat. Tästähän aamupäivälläkin puhuttiin. Ja niin Kreikan kuin Euroopankin parlamenteissa minulta on kysytty näistä ehdoista. Myös pääomaa tason on oltava sama. Kiitoksia. Sitten Sampo Terho. Kiitos rouva puheenjohtaja. Hyvä herra ministeri, jatkamme kutakuinkin samoista aiheista, mistä edelliset kysyjät ovat jo ehtineet kysyä. Kreikka todellakin on tehnyt tuskaisia leikkauksia. Mutta näistä leikkauksista huolimatta valtionvelka oli syyskuun 2013 lopussa noin 18 miljardia korkeampi kuin samaan aikaan vuotta aiemmin. Velka nousi siis vuodessa 303 miljardista 321 miljardiin euroon, ja summa on noin 170 prosenttia bruttokansantuotteesta. Lehtitietojen mukaan vuosina 14-15, siis nyt kahden vuoden aikana, Kreikka joutuu maksamaan velastaan 45,5 miljardia euroa pois. Millä keinoin Kreikan on mahdollista selvitä tästä valtavasta haasteesta ja valtion velastaan ylipäänsä? Kotimaani Suomen pääministeri on jo todennut, että Suomi on valmis osallistumaan tukipaketteihin myös tulevaisuudessa. Olettekin jo puhuneet tuen tarpeesta ja solidaarisuudesta. Olisiko siis EU-maiden mielestäni osoitettava enemmän solidaarisuutta ja minkälaista tukea Kreikka vielä mahdollisesti tarvitsee? Kiitos. Well, um, first of all, I want to make certain corrections to the numbers. Ensinnäkin, ensinnäkin hieman korjauksia numeroihin. Kreikan on 300, julkinen velka on 321. Ja tämä on äh, itse asiassa vähemmän. Ja tämä on oikeastaan selitys sille, mitä te sanoitte. Mehän olemme pääomittaneet pankkeja, me olemme antaneet 40 miljardia pankkien pääomittamiselle ja tämä raha tulee palautumaan myöhemmin, kun Kreikka yksityistää pankkinsa. Joten tilanne on kuitenkin hieman parempi kuin miltä numerot näyttävät, jos katsotaan yksityiskohtia. Ja se, miten me haluaisimme että kumppanimme tukevat Kreikkaa tai että muut maat tukevat Kreikkaa, on se, että käynnistäisimme neuvottelut, jotka perustuisivat euroryhmän keskusteluille ja päätöksille marraskuun 2012 siitä, millä tavalla tehdä Kreikan valtiovelasta kestävä. Tähän on tietynlaisia ehdotuksia, kuten että vieläkin vähennettäisiin korkoa, Ähm, siirrettäisiin eteenpäin lyhennyksiä, käytettäisiin eurooppalaisia äh, esimerkiksi rakennerahastoa, mutta varmasti monet ajattelevat monella eri tavalla tästä, joten äh, pysytään tässä nyt asemissa ja, ja mietitään. Ja sitten kun keskustelut käynnistyvät Kreikan äh, velasta, toivokaamme, että me olemme silloin valmiita ja voimme esittää hyviä ajatuksia ja ideoita, jotka ovat hyödyllisiä sekä Kreikalle että sen eurooppalaisille kumppaneille. Kiitos. Uh, Sampo, did you want to come back? Sampo, vielä lisäkysymystä? Ei. Seuraavaksi sitten uh, sitoutumattomista Hans Peter Kiitoksia. Puheenjohtaja, nyt kysymys teille Kreikan edustajana, puheenjohtajavaltion puheenjohtajana. Mikä on teidän kantanne tuleviin pankkien rakenneuudistuksiin, siis perustuen liikasen raporttiin ja komission yhä uudelleen lykättyyn ehdotukseen? Actually we are, we are waiting. Me odotamme tuota raporttia ja jos olen oikeassa, siitä puhutaan meidän puheenjohtajamakautemme loppuvaiheessa. Eli komissio tekee ehdotuksen A tämän tässä kuun lopussa ja sitten me viemme ehdotuksen ECOFINiin. Minun kysymykseni ei liittynyt tähän menettelytapaan, vaan eh, kantaanne sisällön suhteen. En ole nähnyt raporttia vielä, joten minä odotan komission ehdotusta. Olen nähnyt erilaisia kertomuksia lehdistössä, mutta itse tuota tekstiä, liikasen tekstiä en ole nähnyt. No kyllä minun kysymykseni nyt on aivan selvää Perustuu niihin tietoihin, joita lehdistössäkin on ollut. Mikä on teidän kantanne? No yleinen kantani liittyen pankkeihin on se, että me tarvitsemme vakaan pankkijärjestelmän. Pankkien tulisi ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimiin varmistaakseen se, että vältämme niitä riskejä, joita eteen tuli aiemmin. Kaikki tiedämme, mitä aiemmin tapahtui. Olemme paljon viisaampia nyt. Ja me tiedämme. Meillä on huomattavasti parempi, entistä parempi ymmärrys siitä, mikä aiheutti eh, se alijäämän eh, eteläiseen Eurooppaan ja toisaalta taas ylijäämän pohjoiseen Eurooppaan. Tiedämme näistä pääomaliikkeistä ja meidän täytyy olla hyvin varovaisia, mutta odottakaamme siihen asti, että komissio meille äh, tuon raportin toimittaa. Siis hyvänen aika sentään. Te kuulostatte nyt täysin tietämättömältä siitä, mitä, mitä eteemme on tulossa. Liikanen liikanen pankkijärjestelmä. Kun minä Itävallassa kuljen kadulla ja keskustelen viikkokausia kansalaisten kanssa, en ole koskaan kadulla tavannut ihmistä, joka olisi yhtä tietämätön kuin te. että kansalaisjärjestöt esimerkiksi ovat todenneet, että 90 prosenttia pankkiongelmasta on vielä hoitamatta totta, ja tämä liittyy juuri tähän rakenneuudistukseen, jos te tulette tänne valiokuntaan, niin näin keskeisen aiheen suhteen voisi kuvitella, että olette esimerkiksi kuulleet, kuullut McCarthyn mietinnöstä, mutta ette näin mä ole. Niin. Onko, onko koko Kreikka yhtä tietämätön? Ja jos te olette niin hurjan menestyksekkäitä siellä omassa maassanne, mutta täällä näin tietämättömiä, niin miten ihmeessä selitätte sen, että teidän maastanne tuleva vasemmisto on saanut aivan eri tiedot kuin te ja kertoo myös kansalaisille näistä tiedoista. No, Entisenä pankkiirina ja ekonomistina minulla on moniakin ajatuksia näistä kriisin syistä, mutta nyt olen Ecofinin puheenjohtaja, joten minun täytyy olla hiukan varovainen. Minun täytyy nähdä komission ehdotus ennen kuin voin mitään lyödä lukkoon. Tietenkin me voimme puhua näistä. Meillä on täällä Euroopan parlamentissa se McCarthyn mietintö. Annapa nyt ministerin vastata, Hans-Peter niin minä en siis tässä nyt puhu pankkiirina tai ekonomistina, ei, vaan Ecofinin puheenjohtajana. Minä en halua nähdä mitään lehdistövuotoja, joihin perustan omat puheenvuoroni. Ei, minä haluan nähdä tämän, oman, tämän raportin tekstin. Kyllähän voidaan käydä tietenkin tuhansia keskusteluja siitä, miten tulee väittäispankkitoiminnasta erottaa sijoituspankkitoimintaa, mi- miten erilaiset pääomavaatimukset voivat koskea erilaisia pankkeja ja niin edelleen. Mutta ennen kuin minä sanon yhtään mitään tai arvioin tilannetta, haluan nähdä tuon raportin kärsivällisyyttä. No niin. Sitten EPP, Werner Langen. Ja, vielen Dank, äh, Herr Minister. Äh, hier Kiitos eh, ministeri. Jokainen voi täällä sanoa mielipiteensä, mutta älkää ottako kaikkea tosissanne, mitä täällä sanotaan, koska kollega Martin ei todellakaan täällä nyt edusta enemmistöä, vaan hyvin pientä, pientä ö, vähemmistöä. Sanon tämä nyt hyvin selvästi. Ihan nyt vain kohteliaisuudesta ministeriä kohtaan. Se, mitä minä nyt haluaisin tässä sanoa, on, että Kreikan hallitus on tehnyt valtavia ponnisteluita. Siitä ei ole epäilystäkään. Ja minä luen säännöllisesti kreikkalaisia lehtiä ja voin todeta, että siellä on paljon erilaisia oikeusjuttuja liittyen veropetoksiin, verokiertoihin, jäseniä, parlamentin jäseniä äh, ynnä muita vastaan. Eli siis kaikki on lähtenyt liikkeelle hyvin ja tätä minä todellakin haluan painottaa. Ja minusta on todellakin hyvä, että te ette tule tänne ja julista valtavaa ohjelmaa, jonka te äh, josta te ette ylipäätään edes tiedä, onko neuvosto sen takana. Minusta on erittäin hyvä, että te sanotte, että päätökset äh, myös ERM, niiden täytyy perustua neuvotteluille ja kunnolliselle perustalle. Kreikalla on ihan tarpeeksi tekemistä, älkää antako kenenkään nyt teitä kiiruhtaa. Teillä on kova tie edessänne, jota me haluamme tukea. Mutta Neuvoston päätökset eh, esimerkiksi Liettuan kaudella liittyen uudelleen eh, järjestelyrahastoon, jos kuulen tässä mitä Wortman Kohl sanoi ja Ferreira, älkää suostuko siihen, mitä neuvosto nyt tässä on tekemässä vaan löytäkää jonkinnäköinen keino, joku keskitie, kompromisse, ja 114 artiklahan on oikeusperusta kymmenen vuoden siirtymäkaudeksi. Ei se nyt ole mikään hatusta vedetty asia, vaan se on ihan fakta, kun täytyy käyttää kansallisia verovaroja tämän rahaston rakentamiseen, niin silloin on tietyissä jäsenvaltioissa perustuslaillisia rajoituksia. Ja mikäli niitä ei huomioida, niin silloin tämä parlamentti ei ole yhtään sen uskottavampi. Tätä asiaa ei voida aikapaineen alla ratkaista. Ensimmäinen heinäkuuta on uuden parlamentin järjestäytymiskokous. Ja jos te ette saa öö, aikaan sopimusta, joka esimerkiksi mahdollistaa pankkiunionin käynnistymisen, niin sitten se tapahtuu ensi vuonna. Ei tässä nyt ole niin kiire, ei tässä jäniksen selässä olla. Well, thank you, Mr. Lagen. Uh, I fully agree as, uh, <laughs> as you... Niin, uh, aivan samaa mieltä olen. Minä yritän uh, olla järkimies maalaisjärjellä toimia. Minä tiedän, mikä on neuvoston kanta ja minä tiedän, mikä on parlamentin kanta. Me yritämme olla eh, parhaita, mutta aivan kuten sanoitte, meillä täytyy olla oikeudellinen perusta tälle. Me emme halua minkäänlaista perustuslaillista kriisiä jäsenvaltioissa, jotka tässä ovat mukana – Eli tällaista pitää välttää. Ja olisi tietenkin hyvin helppo sanoa täällä kaikenlaisia ajatuksia heitellä, mutta, mutta se ei olisi oikea tapa toimia. Meidän täytyy keskinäisesti ymmärtää toisiamme paremmin. Parlamentti osallistuu tähän prosessiin ja minä tulen tänne aina, kun te pyydätte minua paikalle. täytyy kuitenkin nyt olla malttia ja olla joustoa ja meidän täytyy yrittää ymmärtää toisiamme paremmin. Meidän täytyy maksimoida tätä parlamentin roolia koko prosessissa. Sinne content as well. Toki tähän liittyy paitsi oikeusperusta myös sisältö. Seuraavaksi EPP-ryhmä ja Corin Wortman Core. Very much, uh, well, I Kiitos. Minä itse asiassa korvaan nyt rouva Danuta Hybnerin EPP-kollegan eh, puolesta, joka valitettavasti ei pääse paikalle. Hänellä on teille kysymys, jonka nyt luen. Kun katsotaan Ecofinin painopistealueita Kreikan puheenjohtajakaudella, vaikuttaa siltä, että eh, luettelo on hiukan epätäydellinen ja haluaisin korostaa eh, näitä kysymyksiä. Kun nyt puhutaan pankkien kriisinratkaisun mekanismista, johon liittyy todella paitsi laillisia ongelmia, myös ihan sisältöongelmia neuvoston puolelta, niin olette tähän puuttuneet kyllä, mutta ei tulisi unohtaa rahoitusapua muille kuin euromaille. Jos haluatte, että maat tulevat vapaaehtoisesti mukaan pankkiunioniin, näitä maita täytyy tukea. Lisäpainetta tulee vielä stressitestien kautta ja kun pankeille tulee pääomaongelmia, euromaat saavat rahastosta tukea, mutta ei euromaat eivät ja tämä ei ole reilua. Työtä ei ole saatu päätökseen Liettuan puheenjohtajakaudella pienen jäsenvaltioiden estävän vähemmistön vuoksi. Tuletteko te edistämään tätä asiaa omalla puheenjohtajakaudellanne? Uh, Me katsomme näitä asioita ja jos olen nyt oikeassa, niin tämä edellyttää yksimielisyyttä neuvostolta. Tämä ei ole prioriteetti mutta on syytä keskustella asiasta ja miettiä, eh, voidaanko sitä edistää Latvian kaudella. Okay, so, uh, quite a no niin, aika hankala tapa saavuttaa asioita, kun aina vaaditaan yksimielisyyttä. SD-ryhmästä Liam Nangok. Merci Sharon. Kiitos eh, Sharon ja hyvää päivää eh, ministeriä. Olen iloinen, että pääsen luokseni kylään ensi viikolla Atenassa. Eh, hyvin monet asiat ovat muuttuneet vuodesta 2010 ensimmäisestä tapaamisestamme. Meillä on EKP olemassa, joka on käynnistänyt ohjelman ja nyt kaikki on tämä lainojen uudelleenjärjestelyt ovat uskottavampia kuin aikaisemmin, koska meillähän oli tällainen tarttumavaara erityisesti Por- Portugalin kohdalla. Luin Financial Timesista, eli että IMFn johtaja olisi ehdottanut Kreikan velkojen uudelleenjärjestelyä ja että tässä asiassa pitäisi neuvotella muiden velkojien kanssa vakausmekanismin kanssa ja sekä EKPn kanssa. No, sama lehti kertoo sitten siitä, että te ette olisi pyytäneet neuvostolta tällaista järjestelyä, koska te ajattelitte, että siihen tulee vastaukseksi ei. No, te näette tästä mietinnöstä, että me haluamme eh, Troikalle enemmän demokraattista valvontaa. Ja toivomme, että yhteisömenettelyä käytetään hyväksi. Ja jos nyt eh, teidän mielestäni, eh, jos nyt tämä demokraattinen kontrolli otettaisiin käyttöön ja yhteisömenettely näiden ongelmamaiden kanssa, niin olisiko se teidän mielestänne tämä e, sellainen tilanne, jossa asia voitaisiin neuvostossa ottaa esiin ilman, että yksi maa ryhtyisi siitä menettelystä kieltäytymään? Well, on the, on the first question... No, ensimmäiseen kysymykseen Äh, liittyen kahdessa euroryhmän kokouksessa olemme keskustelleet Kreikan ohjelman rahoituksesta, joten ei tämä nyt ollut äh, kysymys siitä, että joku ehdotti jollekin jotain ja minä välitin. Ei, vaan neuvottelua, neuvotteluja käytiin neuvostossa ja sovimme, että tietyin ehdoin äh, tiettyihin toimiin voi ryhtyä, jotta Kreikan velkaa saataisiin leikattua entisestään. Joten Keskustelua on neuvostossa siis jo käyty. Troikasta, niin kuin tiedätte, komissio raportoi Euroopan parlamentille ohjelmamaista ja minä omalle parlamentilleni Kreikassa siitä, miten asiat etenevät. Olen pelkkänä korvana, jos tulee lisäehdotuksia siitä, mm, mitä voimme vielä tehdä paremmin kansalaistemme puolesta. Vastauksessani Euroopan parlamentille olen ilmaissut hyvin tarkasti oman kantani siitä, mitä Kreikassa tapahtui, miten työtä Kreikan kanssa, Troikan kanssa Kreikka on tehnyt. Voitte lukea vastaukseni Euroopan parlamentille ja ehdotukseni siitä, mikä on mennyt oikein, mikä on mennyt väärin ja mikä on tilanne nyt. Mutta mm, joskus meidän täytyisi varmaan myös hiukan oppia entisistä aiemmista virheistämme ja sitten ottaa oppia tulevaisuutta silmällä pitäen. Nyt olemme paremmassa tilanteessa, olemme oppineet virheistämme ja kyllä tilanne on parantunut kaikissa ohjelmamaissa. Kreikassa erityisesti edistys on ollut hyvin nopea kaikilla rintamilla, rakenne, finanssipoliittisella, vaihtotaseen, kilpailukyvyn, kaikilla näillä rintamilla ollaan todella edistytty. Ja voin kyllä todeta, että no emme me aina kaikki, ole kaikesta Troikan kanssa olleet samaa mieltä, ei suinkaan. Ja on sellaisia toimia, jotka on täytäntöönpantu paremmin kuin toiset. Ja Osittain olemme jopa edellä tavoitteista. Esimerkiksi finanssipuolella me olemme saaneet aikaan primääri ylijäämä jo vuotta ennen tavoiteaikaa, mutta ja koko ajan etenemme. Tilanne on todella parantunut ja se on se tärkeä viesti nyt. Tietenkin olemme pelkkänä korvana, kuuntelemme teitä, kun ehdotatte sitten parannuksia siihen, mitä olisi voitu tehdä vielä paremmin. Mutta komissiohan raportoi Euroopan parlamentille ja minä raportoin Kreikan parlamentille ja minun kollegani taas omille parlamenteilleen. Ja me olemme antaneet kyllä aivan kylliksi tietoa tästä tilanteesta. Kiitos. Kiitos. Voisitteko kuitenkin kertoa paremmin mitä näissä äh, lain uudelleenjärjestelykeskusteluissa on käsitelty? On, on the, uh, Eurogroup. Me olemme kahdessa euroryhmässä vieneet päätökseen, kuten sanoin, kun jos, jos Kreikka pääsee tilanteeseen, jossa sillä on ylijäämää, ja muut ohjelman osat ovat myös käynnissä, ja jos me löydämme keinoja vähentää Eurooppa velkaa edelleen, joten minun, tämä on minun vastaukseni Kreikan valtiovarainministerinä. Thank you very much. Uh, now, uh, for... Kiitos oikein paljon sitten EPPn puheenvuoro Rodi Kratsa. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, βλέπω... Kiitos, herra ministeri. Asiat menevät eteenpäin myös Ateenassa – on hyvin tärkeää, että valiokunnan jäsenet saavat mahdollisuuden seurata Troikan raporttia. Kreikan tilanteessa on tapahtunut paljon positiivista, mutta myös negatiivista ja siellä on hyvin paljon haasteita, mitkä kollegoiden on huomioitava. Ja odotamme tätä mietintöä, jonka meidän valiokuntamme tulee myös tekemään. Meistä on hyvin tärkeää, että nämä tavoitteet ovat samat, koska koko Eurooppahan kärsii tällä hetkellä. Ja haluaisinkin kysyä, miten nämä kaksi asetusta täytäntöön pannaan? Tulevatko ne olevaan prioriteetti, siis nämä asetukset, joita me täällä käsittelemme? Eli kysymys on vaihtoehtoisesta rahoituksesta onko teidän mielestänne olemassa jo välineitä? No siis Euroopassahan on välineitä, mutta ne eivät ole niin kehittyneitä kuin USA. Mitä te odotatte tältä asetukselta, jonka puitteissa voidaan tukea koko Eurooppaa äh, ja näitä eri ponnisteluita eri jäsenvaltioissa saada rahoitusta pitkällä aikavälillä myös varsinkin PK-yrityksille. Toinen kysymys. Kreikan velkataakka on tuttu ja tunnettu ongelma. Mutta se on kyllä myös eurooppalainen ongelma, herra ministeri. Ekos, Ekofinin puheenjohtajana mietinkin, lähdettekö te syventämään tätä meidän keskusteluamme vielä edelleen, koska kaikki se osaaminen ja dynamiikka, jota Euroopassa on, sitä huolimatta me emme ole kyenneet ratkaisemaan velkakriisiä. Ja nimenomaan julkinen velka on se, joka tätä kuormittaa eniten. Osuna frato proto, ine, ähm. Niin, tähän ensimmäiseen kysymykseen minä haluaisin sanoa, että vastaus on oleellinen. Me pyrimme nyt saamaan tällaisia konkreettisia mahdollisuuksia tämän toteuttamiseksi. Te tiedätte, minkälainen tilanne Kreikassa on. Me olemme käyttäneet näitä varoja ja kaikkia näitä vakuuksia, jotka meillä on ollut käytössä Euroopan rahastoista, niin sieltä me olemme pyrkineet PK-yrityksille antamaan lainoja. Tämä tehdään yhteistyössä kansainvälisten pankkien kanssa. meillä on tällainen Institute for Growth, joka hallinnoi tätä pääomaa ja sitten elinkelpoiset yritykset voivat kääntyä sen puolen. E, eli nämä varat ovat peräisin ulkomailta, eivätkä suinkaan Kreikasta. Me haluamme vankan pankkisektorin, koska sehän on juuri se, oleellinen kysymys. Jos meillä ei ole vankkaa pankkisektoria, niin silloinhan usko, usko lähtee hiipumaan. Pankkiunioni on se taho, joka tämän vakauden säätää sitten Euroopassa. Tähän Kreikan kysymykseen voisin sanoa, että kaikkein varmin tapa toimia näiden ongelmamaiden kohdalla, niin e, eli me täytyy ratkaista nämä kaikkein suurimmat ongelmat ja sitten kaikki muu on vähän toisaikaista. Kaikkein tärkein rooli on yksityistämisellä. Kreikka on maa, jossa julkinen sektori omistaa hyvin paljon – paljon suhteessa BKT ja julkisella sektorilla on hyvin paljon näitä resursseja. Näistä pitäisi pystyä hyötymään juuri sillä tavalla, että velkoja voitaisiin vähentää. Tällä tavalla voitaisiin myötä vaikuttaa vakauteen ja eurooppalaisen järjestelmän vakauttamiseen. Seuraavaksi Anni Podima ST-ryhmä, olkaa hyvä. Ευχαριστώ, Sharon. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Kiitos, Sharon. Herra ministeri, tervetuloa. Jatkan tästä, mitä viimeksi sanoitte. Siitä, että paras keino hoitaa kestävällä tavalla velkojen purkua on kasvu joka puolella. Jos esimerkkinä on Kreikan velka, millä tavalla me voimme luoda tällaisen kestävän velkataakan Tämä on jatkuva keskustelu. Puhutaan haircutista ja velkojen leikkaamisesta, ja joka itse asiassa on vastaan koko tätä ajatusta. Meidän on saatava pienennettyä liian suurta julkista velkaa. Kasvu on kaikkein tärkein ja meidän täytyy nyt päästä käytäntöön puhutaan kasvusta ja elvytyksestä koko maailmassa ja Kreikassa. Ja koskapa puheenjohtajakauden yksi prioriteetti on julkisen velan vähentäminen, niin kysyisinkin, miten te ajatte mennä eteenpäin? Puolitoista vuotta sittenhän tästä tehtiin päätös, mutta mitään ei ole tapahtunut. Kolmanneksi troikkamenettely. menettely Kollega Liam siitä jo kysyi, mutta haluaisin, että olisitte hieman konkreettisempi siitä, millä tavalla toimitaan avoimesti ja millä tavalla voitaisiin vahvistaa koko vastuuta. Euroopassa me haluamme integroida ne maat, jotka tällä hetkellä sopeuttavat ohjelmiansa eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Neljällä on poikkeus, mutta nämä sopeutusohjelmat suhteessa uudistuksiin ja julkiseen velkaan voitaisiin integroida tähän ohjausjakso menettelyyn ja sitten sitä kautta tämällä tavalla. Ja silloin voitaisiin tukea näitä ohjelmamaita. Olli Rehn sanoi, että tämä on ohjelma, jolla, joka olisi ihan äh, mahdollinen, mutta haluaisin kuulla teidän näkemyksenne. 11 maatahan on sitoutunut tähän vahvistetun yhteistyön puitteissa. Eli kuitenkaan neuvottelut ja kaikki eivät mene kovinkaan nopeasti eteenpäin komissiossa, mutta parlamentti haluaisi tämän selväksi ennen vaaleja, joten pyytäisinkin, että te nopeuttaisitte näitä neuvotteluita niin, että päätäisiin sopimukseen ennen toukokuun vaaleja. Ευχαριστώ κύριε Αποδηματά. Θέσατε πολλά ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να, να τα απαντήσω. Kiitoksia Rova Podimata. Te olette esittäneet hyvin monenlaisia kysymyksiä tässä ja yritän vastata niihin kaikkiin. Kun me puhumme kasvusta, niin sitähän ei voida puhua, jos emme saa maatamme jaloillemme, jaloille ja tasapainoa syntymään. Koska miten voitaisiin puhua kasvusta sellaisessa maassa, jossa on alijäämä sillä tasolla kuin Kreikassa ja, ja raha, maksuvalmius huono. Meidän täytyy siis saada nyt tasapainoa syntymään. Meidän täytyy saada maksuvalmius toimimaan Kreikan markkinoilla ja siihen nyt keskitämmekin kaikki voimamme. Tässä tulevina aikoina hallitus Kreikassa tulee esittämään hankkeen, e, jossa on kysymyksessä tulevan vuosikymmenen kasvu. Me esitämme hankkeita kymmeneksi vuodeksi ja käsittelemme niitä sektoreita, jotka tulevat vetämään tätä prosessia. Tällä tavalla me yritämme näyttää Euroopalle, että kaikki se uhrautuminen, mitä kreikkalaiset ovat tehneet, on kannattanut. Ja todistamme, että Kreikan talous tulee olemaan aivan erilainen. Se on elinkelpoinen ja siinä tulee olemaan kasvuprosentit suuremmat. Ja että talous ei enää perustu valtion yhtiöihin, vaan se perustuu koulutettuun inhimilliseen resurssiin. Olen aivan samaa mieltä teidän kannassa, kanssanne siitä, että kaikki tämä keskustelut, jossa on tällaisia ennalta valmiita ajatuksia, niin täytyy aina torjua niitä vääriä ajatuksia. Meillä on nyt oikeudellinen pohja kaikille tälle toimelle. Ja seuraavalla, seuraavassa keskustelussa Troikassa me käsittelemme, käsittelemme näitä asioita. En voi nyt tähän lisätä sen enempää, mutta olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne, että tämä julkinen keskustelu, mitä asioista käydään, on haitallista. Sitten vastuu ja sitoutuminen eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Me olemme nyt sellaisessa vaiheessa, jos tätä puitteistoa voidaan parantaa joillakin ajatuksilla, niin me kyllä kuuntelemme sitä. Ja mitä tulee transaktioveroon, kun meillä on 11 maan vahvistettua yhteistyötä, niin me käsittelemme näitä kaikkein oleellisimpia kysymyksiä ja parametreja, mutta keskustelu ei ole vielä valmis. Sitten kun asia on valmis, se tulee Ecofinin käsittelyyn. Um, thank you very much. Kiitoksia. Näin olemme nyt käyttäneet keskustelullemme varatun ajan. Valitettavasti ylimääräisiä kysymyksiä ei näin ollut aikaa ottaa. Mutta kiitos siitä, että vastasitte kysymyksiin myös koskien omaa maatanne, vaikka tämä nyt ei ollutkaan keskustelumme aihe sinänsä. Kiitos. Ja me todella odotamme yhteistyötä kanssanne tästä vaikeasta aiheesta, mutta kyllä aivan varmaan tätä joustavuutta ja Äh, avointa mieltä tarvitaan myös neuvostossa. Me todella nyt luotamme teihin, että rohkaisette kollegoitanne EK-Finissa, kun palaatte heidän joukkoonsa. Kiitoksia. We'll continue with votes uh, in, a, in a couple of minutes pidetään parin minuutin taukoa, kunhan tilanne rauhoittuu, aletaan äänestykset. Okay, we, we have to get on with the votes and the bad news is you also have to put... No niin. Tässä nyt tässä vaiheessa puheenjohtajan ilmoitukset ennen äänestyksiä. Aivan ensin voin vahvistaa, että me emme kokousta huomenna iltapäivällä. Huomisaamun kokous kyllä pidetään, mutta iltapäivän kokous on peruttu. Kokousaika ei näin paljon tarvittu. Ja mitä sitten tulee tuohon Troikka-mietintökysymykseen, tässä kun nyt ad hoc-valtuuskunta eh, Atenaan on lykkääntynyt liittyen Troikan raporttiin, niin aikataulua on muutettu. Seuraavalla tavalla määräaikatarkistusten jättämiselle onkin nyt perjantai 31. tammikuuta kello 5. Ja tarkistuksista keskustellaan keskiviikkona 12. helmikuuta ja teemme parhaamme, jotta saisimme käännösversiot tuohon mennessä, mutta jos kaikilla kielillä versioita ei saada, toivon, että jäsenet voivat äh, suoda tämän minulle anteeksi. Ja sitten, jos meidän tulee tuota keskustelua vielä jatkaa, jos jatkokeskustelu on tarpeen, niin äh, torstaina 20. helmikuuta meillä on vielä sitten aikaa. Ja näin valiokunnassa toimitettaisiin äänestys maanantaina 24 helmikuuta Strasburgissa hän illalla, pahoittelen, mutta kun se on saatava maaliskuun täysistuntokäsittelyyn. Toivon, että poliittiset ryhmät hyväksyvät tämän kompromissin uudesta troikka-mietintöaikataulusta. Emme halua vaarantaa tuota lopputulosta joka todella tavoitteena on maaliskuun täysistuntokäsittely. Meidän täytyy kaikkien nyt tehdä kovasti työtä, jotta tuohon päästään, että saadaan asiasta mahdollisimman suuri hyöty. Sitten talouspoliittinen vuoropuhelu Espanjan kanssa keskusteluministeri mm, Gindosin kanssa, Espanjan valtiovarainministerin kanssa ensi tiistaina 28. tammikuuta kello 16 ja kun se sattuu olemaan ryhmien kokouspäivä ja pyydetään tulkkausta, niin pyydetään että että jäsenet hyväksyvät sen, että tulkkausta ei kaikilla kielillä tuossa kokouksessa ole sitten tarjolla. Pahoittelen tätä, mutta on kyllä hyvin tärkeää, että tuo kokous Luis Nikinosin kanssa järjestetään. Pahoittelen muuten, itse en pääse johtamaan tuota kokousta, koska hallitusten välinen kokous, johon minun on osallistuttava, on samaan aikaan. Sitten käynnissä olevat kolmikantaneuvottelut. Ensimmäinen kolmikantakeskustelu käytiin 16. tammikuuta Jürgen Kluten maksudirektiivikysymyksestä ja nyt Kyse on EU-standarditerminologiasta ja soveltamisalasta siitä, että ihan peruspankkitili on tarjottava ja kaksi jatkotrilogia tulossa 11. ja 26. helmikuuta ja maaliskuussa pyritään sitten saamaan aikaan nämä jatkokeskustelut niin, että ennen lainsäädäntökauden loppua saadaan aikaan sopimus. Sitten SRM 15. tammikuuta ensimmäinen kolmikantaneuvottelu, ensimmäinen keskustelu käytiin päätöksentekoprosessista erityisesti mm, siitä, miten tällainen kriisin ratkaisu käynnistetään sekä sitten minkälainen on tämä ryhmän kokoonpano, joka asia hoitaa. Ja jatkoneuvottelut ovat edessä. Mm, me olemme yhtä mieltä siitä, että tässä pitäisi olla mahdollisimman äh, pieni ryhmä kyseessä, mutta tässä hyvä, hyvä työ on käynnissä. Seuraava kolmikantaneuvottelu pidetään 29. tammikuuta. Voin myös kertoa teille, että monet äh, tämän äh, neuvotteluryhmän jäsenet ovat olleet mukana tässä hallitusten välissä neuvottelussa. Me emme kuitenkaan suinkaan sitä tue, mutta se, että olemme olleet mukana tätä kuuntelemassa, auttaa tietenkin meitä kolmikantaneuvotteluissa, koska kaikesta on sovittava. Hallitusten välistä sopimusta ei voi tehdä Äh, ilman hyvin laajaa huomioon ottamista. Ja nyt sitten äänestetään, onko teillä äänestyskortit mukana, voitaisiinko toimittaa tällainen koeäänestys. Äh, tiedättekö, miten äänestys aloitetaan? Se ei vielä ole näköjään auki se järjestelmä. Hmm. Katsotaanpa, että mitä nappia siinä pitää painaa. Ei nyt kun nyt suljit tuon äänestyslaitteiston. No niin, toimii, hyvä. Uh, somebody without a... Onko se unohtanut korttinsa? Yes. Si, uh, eh, durante unos... Joku sen eh, minuutin verran tässä nyt menee siihen, että saan korttini. Eh, se on tulossa tässä ihan kohta puoliin. Jos tässä nyt on jotain epäselviä äänestystuloksia, niin minä sitten näytän kättä nostamalla puheenjohtaja, jos sopii. Eli korttini ei ole vielä täällä, mutta tulossa on hyvä, eiköhän se onnistu. Näinkin. Demarit. Minulla ei ole äänestyskorttia, tässä menee jokunen minuutti. Hyvä, hyvä, kyllä tämä onnistuu siitä huolimatta. No niin, lopettakaa Katsotaanpas nyt se äänestys siellä. Meillä on 32 onnellista täällä, yksi onneton ja seitsemän, jotka eivät oikein tiedä itsekään. Joten nyt kohdat 5 ja 6 esityslistalla. Kutasin mietintöluonnokset. But this, this is the Mm, tässä nyt ensin suositusluonnos, eli tämä lyhyempi äänestyslista, se ihan lyhykäinen, jos se löytyy teiltä sieltä, joten aivan ensin kappale yksi, joka on sama kuin Intan ykkönen, alkuperäinen teksti puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten tässä on suullinen tarkistus esittelijältä, yksi ahan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tekninen tarkistus, josta ei tarvitse äänestää. Ja sitten teksti näin muutettuna. Toimitetaan tämä koneäänestyksellä, että saadaan numerot kuntoon. Ja sitten lisätään yksi ääni sinne. Äänestys on päättynyt. 42 puolesta, ei vastaan ja yksi tyhjä. Aika hyvä tulos. Hyvä. Ja sitten mietin, mietintö. Tässä kyse on äh, kilpailupolitiikasta. Tässä äh, kappale yksi alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Jaa! Öö, toinen osa vielä. Tarkistus 6. Tarkistetaan tuo äänestystulos. Hyvä, äänestys on päättynyt. Kyllä se tosiaan hylättiin, aivan oikeassa olitte. Pahoittelen, luulin, että demarit olivatkin puolesta. No, että sitten olleetkaan. Hyvä, hyvä, me ymmärrämme. Tarkistus seitsemän puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kappale 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 8 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Kappale 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osa 1-5 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja siinä kaikki. Eikä tässä nyt unohtunut mitään. Everybody to Okay, that's fine. Mutta en tätä hyväksytty. Eikä alkuperäistä tekstiä ollut. No niin, minä vain tarkistin. Eli nyt voimme toimittaa loppuäänestyksen koneellisesti. Teksti näin muutettuna. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi ääni vielä. Äänestys on päättynyt. Ja näin tämä on hyväksytty 40 puolesta, ei vasta ääniä kolme tyhjää. Joten suuret kiitokset, aika hyvä lopputulos tässäkin ja me jatkamme eteenpäin. We now have... Seuraavaksi meillä on Werner Langerin mietintö. Luonnos vakuutusedustuksesta. Werner on pyytänyt puheenvuoroa. Machen. Ihan äh, lyhyt huomio minulta, puheenjohtaja. Aivan ensin haluan äh, luonnollisesti kiittää kaikkia koordinaattoreita, varjoesittelijöitä sekä poliittisia ryhmiä siitä, että olemme saaneet aikaan erittäin suuren joukon yhteisiä kompromisseja. Tässä puhuisin nyt luvusta seitsemän, joka liittyy vakuutussijoitustuotteisiin. Nythän äh, tästä äänestämme MIFID-ehdotuksen rinnalla ja MIFID-trilogin lopputuloshan tulee ennen täysistuntoa, joten meidän täytyy sitten vielä katsoa nämä tekstit yhteen, koska MIFID-lopputulosta ei vielä ole. Eli tämä kaikki nyt siis tapahtuu ikään kuin sillä ehdolla, että se MIFID saadaan aikaan. Pyytäisinkin nyt teiltä kaikilta, että tämän hyväksytte ja että sitten lopussa neuvottelumandaatista mandaatti myönnetään vasta täysistuntopäätöksen jälkeen. Eli että MIFID otetaan tähän mukaan ja sitten tämä viedään täysistuntoon niiden teknisten muutosten kerran, joita tänään emme vielä voi tehdä MIFIDia odotellessa. Kiitos. End, but... No, hoidetaan tämä, kunhan päästään tuonne loppuun asti, mutta asia on kirjattu. Kompromissi A. Kolme osaa. Ensimmäinen osa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 jossa on kysymys näistä vakuutussopimuksista, mutta tehdään tämä koneellisesti. Osa neljä. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten vielä osa viisi puolesta vastaan tyhjää Hoidetaan tämä myös koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Selvä. Sitten tarkistus 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Mutta tarkistetaan nyt kuitenkin vielä. tämän tarkistus kohdasta, tarkistuksesta 28. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt ja hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty samalla enemmistöllä. Kompromissi B. Ensinnäkin tässä on suullinen tarkistus, jossa tämä vakuutettu korja, korvataan sanalla asiakaspuolesta. Ai tämän pitää osan yksi kanssa yhdessä. Selvä. Eli ensimmäinen osa, ja jossa vakuutettu korjataan sanalla asiakaspuolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme enemmistön. Ovatko kaikki äänestäneet? Se on hylätty yhdellä. Nyt sitten ensimmäinen osa ilman suullista tarkistusta alkuperäisenä, eli puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Osa kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Todennäköisesti hyväksytty. 31. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24.19. Tarkistus 17 raukeaa. 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan Eli otetaan tämä koneellisesti. Tarkistus seitsemän. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22-21. 32 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi E puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I ei, suullinen tarkistus. Sinä sekoitat nyt minut, kun sinä tuossa kuiskailet. Hoidetaanko tämä nyt ensin suullisella tarkistuksella sitten ilman? Eli kompromissi I, suullisen tarkistuksen kerä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten ilman tätä suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan tyhjää hylätty ja sitten sellaisenaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 raukkia 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 242 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 242, jos niin haluatte. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyl- hyväksytty. Anteeksi. Sitten 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta tarkistetaan nyt kuitenkin vielä. Äänestys on päättynyt. 24.19 hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L. Puolesta vastaan tyhjää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 Ja sitten tarkistus 321. 321 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 322 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta tarkistetaan. Kaksi vielä on äänestämättä. Äänestys päättyy ja se on hyväksytty 28 puolesta 15 vastaan. 322 puolesta vastaan tyhjää hylätty nähtävästi. Mutta haluatko Sven, että tarkistetaan? Tarkistetaan nyt. Äänestys päättyy. Hylätty. 323 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 325 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi P. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 20 puolesta 10 vastaan. Sitten tarkistus 340. 340 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. Äänestys päättyy, hylätty. 341 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 342 puolesta, vastaan, tyhjää, Tarkistetaanpa tämä. 342. Äänestys päättyy. Ei, kyllä se on vielä hylätty. 343 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä myös 343. Äänestys päättyy. No niin, hyväksytty. Kompromissi Q. Puolesta vastaan. Imko raukesi. Kompromissi Q. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi R. Ensinnäkin Ullen suullinen tarkistus. Puolesta vastaan. Tarkistetaan nyt tämä suullinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty suullisen tarkistuksen kerran. Kompromissi S. Jossa on toinen suullinen tarkistus. Ensin suullinen tarkistus puolesta. Vastaan ja Olen nyt hieman sekaisin. Otetaan tämä nyt. Siis suullisen tarkistuksen kerran kompromissi S. Äänestys päättyy. Hylätty. Eli nyt äänestämme tästä kompromissista alkuperäisessä muodossa ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme kompromissiin T. Se on aika pitkän matkan eteenpäin. Tuolla sivulla 31. Svenna vetän suullisen tarkistuksensa pois. Eli kompromissi T tällaisenään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta. Ei, tässä on suullinen tarkistus Ashley Foxilta osassa yksi. Puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Mario Draghi täällä soittelee minulle, mutta eipä nyt sorppa vaan onnistu. Voisi olla varmaankin hyvinkin tärkeää, olen samaa mieltä. No, yksi vielä on jättänyt äänestämättä. Äänestys päättyy. Hyväksytty suullisen tarkistuksen kerran. Että nyt osa kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme kompromissiin V. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksois V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi X. Siinä on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli alkuperäinen kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme kompromissiin AL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 625 tarkistus on seuraavaksi. Oi, selatkaa, selatkaa. 625 sivulla 48 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Seitsemänkymmentäneljä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 626 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 96 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 627 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Minusta se on hylätty, mutta tarkistetaan. 627. Äänestys päättyy ja se oli hylätty. 628 puolesta vastaan tyhjää hieman sekavaa. Tarkistamme 628. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 657 raukeaa. Kompromissi AA. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. AB, suullinen tarkistus puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Siirrymme kompromissiin AC. Ja jälleen kerran suullinen tarkistus puolesta, siis suullinen tarkistus mukana puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten A, D. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 656 puolesta vastaan. Tarkistetaan 656. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 102 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi AG puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi AH puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 662 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi AJ, suullinen tarkistus. Ensimmäinen äh, suullinen tarkistus. Werner, haluatko nyt selittää jotakin? Tätähän oli korjattu kirjallisesti, että 24 kuukautta. Näin oli tarkistuksen tekijä ehdottanut. Eli tämä on korjattu. Okay, so we... Eli äänestämme 24 kuukautta puolesta vastaan. Olen nyt hieman hämmentynyt. Äänestetäänpäs nyt tarkistetaan ja sen jälkeen esittelijä voi kertoa meille, mistä me äänestimme. Eli siis suullisesta tarkistuksesta. Selvä. Painelkaa, painelkaa nyt nappeja. Neljä puuttuu. Äänestys päättyy. Hyvin selkeästi hylätty. Mistäs nyt sitten? Nyt sitten alkuperäinen teksti, joka on 18 kuukautta. We, we now, this, this oral amendment has Nyt äänestämme. Laitapa mikri, mikrofonin päälle, niin kuulemme. ich das richtig verstanden habe, haben jos olen tämän oikein ymmärtänyt, niin ensin äänestimme no, ensimmäisestä osasta tuo 24 kuukautta ja nyt tulee toinen osa. Ja minä haluan äänestää puolesta, vaikka meidän listassamme lukee miinus. Eli tuo Sven Kiikolden toinen suullinen. Ja Kiikolt kiittää myös. Sihteeri sanoi, että meidän pitää nyt äänestää tästä alkuperäisestä tekstistä 18 kuukautta. Okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Yeah. Kyllä tämä minulle sopii. Minä kannatan uudelleenarviointia. 18 kuukautta. Puolesta vastaan tyhjää. 18 on hyväksytty. Nyt sitten tämä suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äh, tarkistus 106. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 107 puolesta. Kyllä se oli hyvin selvästi hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 675 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi ja 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 raukeaa. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. No, tämä on tosi äh, hämmentävää, kun esittelijä hylkää oman tarkistuksensa. Ehkä meidän pitäisi tämä tarkistaa. No, tarkistetaan. Tarkistus 5. Koneellinen äänestys. That's what checks are for when you make mistakes, amongst other things. Okay, so you vote. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 119. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kuusi raukeaa. 120. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 121 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri neljä puolesta. Ja no, tarkistetaan osa kaksi. Tarkistus 122 osa 2. voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksyttiin 27.15. Juuri neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 123 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 124 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 125 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan osa 2. 134. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 135 ensimmäinen Selvä. 135 ja 137 raukesivat. 138 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus 12. Onko kaikki äänestäneet? Se on hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää. Se on hylätty nähtävästi, mutta tarkistamme. Kaksi on vielä äänestämättä. Äänestys päättyy. Kiitos. Hyväksytty. Hyvä. 155 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin 155. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. 156 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 kahdessa osassa. Ai, se raukeaa. Sata kuusikymmentä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty nähtävästi, mutta tarkistetaan. 160 tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 161 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 162 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksantoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat raukeavat. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme sen. Osa kaksi. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 184 puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty 185 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistamme tämän 185. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se oli hylätty. Sitten 186 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 186. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 23 raukeaa. Nyt sitten koneellisesti teksti näin muutettuna. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta, 4 vastaan ja 3 tyhjää. Ja sitten ehdotus koneellisesti Oletko kaikki äänestäneet? Äänestäkää. Neljä on vielä jättänyt äänestämättä. Vielä kaksi. Äänestys päättyy. 37, nel, puolesta neljä vastaan, kaksi tyhjää. No niin, Werner. Ich möchte vorschlagen, minä haluan. Puheenjohtaja ehdottaisin, että mennään nyt sitten täysistuntoon ja todella MIFID-teksti saadaan liittyen lukuun seitsemän teksti sopeutetaan tältä osin, ettei synny ristiriitoja. Ja tämän jälkeen puhutaan mandaatista. Plenary, yes. Yeah. think this means we don't take a vote on this. Eli me emme siis äänestä tästä tällä hetkellä, vaan odotamme... Od- niin palautammeko tämän valiokuntaan ja selvitämme asiat, kun olemme saaneet MIFIDin muutokset? Menettely tavallisesti. Ei se ole tarpeen. Me menemme sitten täykkäriin tämän kanssa, selvä. You, need to have a vote to to, to open negotiation. If you don't open yeah. negotiation, you yeah, but he don't, wanted to go to. Exactly. No, there's, there's Berno, yes, by all means. Yeah. Uh, in... Siis äh, MIFIDissä on vielä mahdollisuuksia pieniin muutoksiin. Tämä ei kuitenkaan ole varmaa. MIFID-asetus äh, periaatteessa antoi meille tärkeimmän mandaatin, mutta voi tulla pieniä muutoksia, jotka ovat pientä hienosäätöä. Näitä varten ei tarvita mitään lisäkeskustelua. Me voimme varjoesittelijöiden kanssa, niin kuin olemme jo sopineet, tehdä sitten nämä hienosäädöt ja sitten mennään täysistuntoon. Täysistuntoon kyllä. Taking this to plenary with... Siis tämä menee täysistuntoon mahdollisine tarkistuksineen, mikäli näin tarvitaan, ja sen jälkeen sitten käynnistetään neuvottelut. Selvä. Hyvä. Eli kaikki, jotka tätä kannattavat, että tämä siis lähetetään täysistuntoon ja sitten siinä on se, että MIFIDin muutokset otetaan mukaan. Eli äänestämme tästä koneellisesti. Toimimmeko näin? Tämä on nyt varmaan hieman hämmentävää, mutta me tarvitsemme tähän enemmistön. Äänestäkää nyt varmuuden vuoksi. Äänestys päättyy. 42 puolesta, että tämä lähetetään täysistuntoon ja lisätään sitten MIFIDin mahdolliset muutokset. Kiitos. Right. Which is... Okay. We now move on. No niin, sitten Wolf Klintzin mietintö. EUn talouden rahoittaminen pitkällä aikavälillä. Tämä on viimeinen äänestyksemme. Numero 13 puolesta. No niin. EPP, äänestäkääpäs. No jos haluatte olla äänestämättä, niin okei, mutta me äänestämme kuitenkin nyt Klintsin mietinnöstä. Oletteko nyt kyydissä? EUn talouden rahoittaminen pitkällä aikavälillä. Olette siis valmiina. Numero 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuteksti puolesta. Alkuteksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan numero 22. Kaksi äänestäjää puuttuu. Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä. No, noin kädet ylös. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Täällä nyt ei kaikki kädet ole ylhäällä. Vähän hankalaa. Nyt tarkistetaan koneella 24. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kappale 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan. 27 koneellisesti. Jos te kaikki ette nyt nosta käsienne ylös, niin on hankalaa. 27 koneella. Kaksi puuttuu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuteksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan Otetaan koneella osio 2 kohdasta 34. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan numero 45. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan. Tyhjää hyvä, hylätty. 49 puolesta vastaan. 49 tarkistetaan koneella. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Alkuteksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tämä on hyvin vaikeaa, kun EPPltä ei tule selvää vastausta. Aren't you able to read mine? Kaikkien näiden vuosien jälkeen, ettekö te vieläkään kykene lukemaan meidän ajatuksiamme? I don't think that's democracy quite. Se ei ehkä sovi demokratian Äänestys Päättyy. Hyväksytty. ei minä oikein tiedä mikä, mutta hyväksytty kuitenkin. 53, hyvä. 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämäkin täytyy tarkistaa. Numero 55 tarkistetaan. 55. Painakaapas nyt nappuloita. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty 71 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 72 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 73 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 76 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty 79 puolesta. Nyt tarkistetaan 78. Äänestys päättyy. Hylätty, aivan kuten sanoin. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. PA kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 17a kappaleeseen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E. Tässä on suullinen tarkistus sen kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten alatsikko neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan Niin, hyvin sekava tilanne puolesta vastaan. Ja tämä tarkistetaan, siis tämä 110. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi EA hyö, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sanoo puheenjohtaja, mutta nyt tarkistetaan 117. En tiedä, onko teillä sama äänestyslista. En ole vain samalla sivulla. No, Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 118 puolesta vastaan. Tyhjää. Se tarkistetaan. Minä luulen, että se on hylätty. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten alkuteksti puolesta. Vastaan tyhjä. Alkuperäinen teksti hyväksytty. 119 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytti. 24 kappale 2003 hyväksytty. Sitten kompromissi F hyväksytty 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäisestä tekstistä ei tarvitse äänestää. 1, 2, 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan. Olet siellä takana, oletteko vastaan? 125 tarkistetaan koneella. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G ensin suullisen tarkistuksen kanssa, sen kanssa yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että suullisen tarkistuksen kanssa tämä nyt meni läpi. Tarkistetaan kompromissi G, johon liittyy vihreiden suullinen tarkistus. Äänestys on päättynyt ja se meni läpi. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme on samanlainen ja 143 137. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan Kompromissi I. Varmastikin hyväksytty, mutta tarkistetaan se. Miksi äänestetty 133? No palaan siihen kohta. Mutta äänestetään nyt kompromissista I. Nyt äänestys päättyy. Saattaa 133 ei äänestetty, koska 132 meni läpi. Ei meidän täytyykin äänestää 133. Palaamme siihen edellisellä sivulla. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 28 puolesta. Täällä ei ole 148. 149 ei ole ollenkaan täällä minun äänestyslistoillani. Satan viidenkymmenen jälkeen 149 on mysteeriin kerran hävinnyt. Se. Sata 49 on kadonnut. Se on ollut kompromississa AA mukana, siksi se on täältä hävinnyt. Eh, hyvä, hyvä että tämä selvisi. Kappale 28 puolesta. Vastaan Verneillä ei todellakaan ole samaa äänestyslistaa. Mitä sieltä nyt puuttuu? Tämä on myös kompromississa AA. Sen, teillä on varmastikin siellä vanha äänestyslista, joka ei enää ole voimassa. Meillä on nyt kappale, alkuperäinen teksti 2008 puolesta. Sitten meillä tulee blokkiäänestys. Johdanto-osasta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. No mihin minä sitten pääsen? Kompromissi Jihin. Johdantaosan kappale A puolesta. Meillä oli tämä eh, blokkiäänestys 11 aahan asti ja siitä pitää sitten pitää erillisäänestys. Eli viitteet, johdantosat ja viitteet puolesta vastaan tyhjää, siis nämä on hyväksytty. Eli nämä meillä on nyt sitten johdantonsa 11 puolesta vastaan tyhjää, nämä on hyväksytty. Sitten kompromissi J puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten numero 4 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Numero 7 puolesta vastaan No tämä numero seitsemän tarkistetaan. Seventy voted, votes closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Numero kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistetaan tämä numero yhdeksän. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 11 suullisine tarkistuksineen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen muutos kohdassa D hyvästä, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lausunnot. Suurin osa on katettu. Empl 4 puolesta vastaan tyhjää. Empln 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 12 puolesta. Regi 12. Ashley? Minun listassani täällä eh, on 13 eh, suluissa asioita ja tässä pitäisi vähän selvittää tätä, mutta meidän pitää äänestää siitä. Siis Empl 13. Tässä sanotaan minun listassani, että se on katettu aikaisemmin. Anteeksi, minun listassani sitten ei ole. Kyllä se kuuluu johonkin muuhun. Regi 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan regi 12. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Regi 13 puolesta ei, kun tämä onkin jo katettu. Eli siis koko tekstistä nyt sitten muutettuna koneäänestys. Right. So have you voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 22 puolesta, 2 vastaan 17 tyhjää. No niin, kiitoksia tästä. Ja huomenna sitten jatketaan. I, I, I couldn't stay off.